Nyt on todella vakava vaara, että hänet teloitetaan. Haluan varmasti teidän kaikkien nimissä nyt vedottaa Teheranin viranomaisiin, että ei tätä tuomiota toteutettaisi. Euroopan parlamentin nimissä haluaisin tuomita mitä vakavimmin kuoleman tuomion kaikissa oloissa. Se on vastoin Euroopan unionin perusarvoja. Edustaja Kienge, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin muistuttaa nyt kammottavasta tilanteesta minun alueellina Emilia Romaniassa johtuen myrskyistä. Siellä on joet tulvimassa, kuten muuallakin Euroopassa varmasti. Tälläkin kertaa Euroopan parlamentin täytyy olla näiden alueiden tukena, väestön tukena, jotka kärsivät näistä myrskyjen seurauksista. Kiitoksia. En pelkästään Italiana, vaan Euroopan parlamentin puhemiehenä tuen huoltanne ja varmasti olemme niiden kaikkien väestöjen tukena, jotka ovat kärsineet myrskystä. Ja sitten Mikael Oden muistuttaisin, mikä merkittävä rooli on hänellä ollut 44 vuonna. Niin haluaisin esittää tukemme Romanian kansalle, koska hän oli erittäin tärkeä hahmo paitsi Romanian, myös koko mantereemme historiassa. Ainis. Onorevole Forenza, prego. Edustaja Forenza. Informare la... Kertoisin vain teille siitä, että minä olin viime viikolla Ankarassa osallistuen kahden OKPn puheenjohtajien tuomioistuimien oikeudenkäyntien Euroopan parlamentin jäsenenä ei kuitenkaan päässyt tiloihin. Minusta tämä pitää myös huomioida täällä täysistunnossa, kun me keskustelemme Turkki-EU-suhteista. Kiitoksia tästä tiedosta, edustaja Forenza. Totta kai täysistunnossa halutaan puolustaa demokratiaa ja vapauksia kaikissa maissa, mutta erityisesti juuri Turkissa. Hyvät kollegat,